Colleagues, can I, I'm going to have to start the... Kollegat, nyt ehdottaisin, että aloitamme kokouksen. Komission jäsen saapuu kello 9.30 ja joutuu myös poistumaan sitten jo kymmeneltä. Eli en halua, että käytämme tuosta hänen ajastaan aikaa sitten muihin asioihin. Joten jos sallitte, niin puheenjohtajan ilmoitukset koordinaattorien päätöksistä – Okay. Kaksi hyvää uutista, ainakin yksi hyvä uutinen on se, että Ann-Kristiin liberaalisihteeristöstä odottaa vauvaa. Vauva on tulossa sitten elokuun lopulla. Hyviä uutisia siis. Ja toinen uutinen on se, että kollegamme Debra Sarikiani on tullut puheenjohtajaksi niin kuin minä, mutta hän on Triesten äh, alueen puheenjohtaja joka tapauksessa ne teistä, jotka tunnette alueen, niin hän on siis todella oman alueensa Triesten äh, äh, puheenjohtaja nykyään. Koordinaattorien päätöksistä seuraavaa. Esittelijöiden nimittäminen ensinnäkin ehdotus, direktiiviehdotus, joka koskee ajoneuvoja, joihin liittyy tietyt ää, enimmäismitat. Tämä meni SD-ryhmälle. Sitten asetusehdotus ää, monivuotiseksi rahoitukseksi merenkulkuviraston suhteen, mitä tulee alusten saastuttamiseen. Meni vihreille. Vihreät hoitavat tämän. Sitten on ei-lainsäädäntömietintö, joka liittyy matkustajien suojeluun maksukyvyttömyystapauksissa. Päätimme, että tähän ei tehdä mitään. Ja sitten työasiakirja tavoite 6 tieturvallisuudessa. Komission ehdotus ensimmäiset askeleet kohti strategiaa, niin koordinaattorien suositus on, että puheenjohtaja valmistelee suullisen kysymyksen ja päätöslauselmaesityksen tieliikenneturvallisuudesta. Thank you. On opinions, there are a number of... Lausuntoja on sitten koko joukko. Käyn ne nopeasti läpi. Äh, Av avaruusvalvonta, PK-yritysten äh, tilanne, sitten äh, muovijäte ympäristössä, epäreilut kaupalliset käytännöt kyseessä, kuluttajan suoja sisämarkkinat siis, yhteiset säännöt, eri rahastot, aluekehitysrahasto, sosiaalirahasto ja niin edelleen. Sitten sähköinen viestintä, Näistä ei siis tehdä mitään. Sitten Euroopan talous. Päätimme, että odotetaan Ekon valiokunnan päätöstä. Jos Ekon valiokunta kirjoittaa mietinnön, me teemme siihen sitten lausunnon. Jos eivät tee mietintöä, niin me emme voi tehdä mietintöön lausuntoa. 2030 puitteet eh, ilmasto- ja energiapolitiikka ei tehdä mitään. Sitten Kroatian edistyskertomus ja Euroopan unionin Tonavan alueen strategia ei tehdä mitään, sitten nämä energiatehokkaat liikennevälineet ei tehdä mitään, sitten päätöslauselma esitys Muscardinilta liittyen sääntöön 20 työjärjestyksessä ei tehdä mitään. Seuraava on sitten palautetta kolmikantaneuvotteluista, koordinaattorien päätös, että tulevaisuudessa valiokunta järjestää äh, palautteet kolmikantaneuvotteluista koko valiokunnan kesken, mutta suljetuin ovin. Kun viime valiokunnan kokouksessa puhuimme asiasta avoimin ovin. Neuvosto istui kuuntelemassa korvat höröllään ja kuuli näin ollen kaikki meidän neuvottelustrategiamme eri puolet, joten tulevaisuudessa kolmikantaneuvotteluista puhutaan kyllä koko valiokunnan kuulen, mutta suljetuin ovin. Koordinaattorit suosittelevat, että järjestämme 18. kesäkuuta puolitoista tuntisen kuulemistilaisuuden, johon tulee mukaan kaksi lentoyhtiötä, AY-liikkeen edustajat sekä jo yhdistyneen kuningaskunnan eh, ilmailuviranomainen kansallisia viranomaisia edustamaan. Lisäksi kutsumme komission tulevaan koordinaattorien kokoukseen kertomaan tilanteen kehittymisestä. Sitten neuvottelumandaatteja päätimme, että äänestämme neuvottelumandaatista. Te kuulette tästä sitten. Sitten ulkopuolisten asiantuntijoiden tutkimukset, koordinaattorit päättivät, että kun pyydetään EPP ja vihreät kumpikin valitsemaan kaksi ehdotusta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajakokin ehdotuksen lisäksi. Sitten rakenteellinen vuoropuhelu komission kanssa. 8. toukokuuta mennessä ryhmiltä sihteeristölle palautetta niin, että puheenjohtaja voi vastata näihin viiteen kysymykseen, jotka puheenjohtaja Lainen kirjassaan esitti. Sitten 7. 8. ja 22. toukokuuta kokoukset ja sitten muut asiat, koordinaattorit katsoivat eh, tuota vastausta komissiolta, mitä tulee Ranskan rautatieveroon ja mitä rikkomismenettelyyn tulee, niin sehän on käynnistetty Ranskan viranomaisia vastaan. Sitten kirjeestä Barrosolle. suutsin kirje on eh, mukana ehdotuksessa painoja ja mittoja koskevasta direktiivistä. Sitten asetus valtion tuesta. Päätimme esittää säännön 50 mukaisen pyynnön nopeutetusta aikataulusta tai käsittelystä vain englannin kielellä, koska tämä aikataulu liittyy Ekon valiokunnan aikatauluun. Periaatteessa on sovittu kaikesta jo aiemmissa keskusteluissa Tässäpä puheenjohtajan ilmoitukset koordinaattorien päätöksistä. Onko näihin liittyen jotain kysyttävää? Herra Kansian. Presidente. Puheenjohtaja. Eilen puhuimme valtion tuista ja teimme selväksi sen, mikä on meidän kantamme. Minä haluaisin vielä puhua tästä asiasta, koska tässähän puhutaan paitsi avusta julkisille ja yksityisille yrityksille myös tuesta infrastruktuureille ja e, se, että tapauskohtaisesti määritellään siitä, kelle tukea annetaan, niin tarkoitushan olisi ähm, pönkittää ikään kuin taloutta yleisesti, mutta mutta nyt on käynyt niin, että tästä julkisesta tuosta tulee varsinainen giljotiini, äh, kun tapauksia käsitellään tapauskohtaisesti esimerkiksi äh, Milanossa. Äh, näin on tapahtunut yrityksille, jotka ovat olleet lähes vararikon partaalla. Meidän tulisi <clears throat> toimia niin, että me emme äh, vaikeuttaisi tätä julkista interventiota. Tämä kysymys on mielestäni tärkeä ja kiireinen, ja siihen täytyy saada selkeyttä mitä pikimmiten. Well, Mr. Kanchel, clarification. Herra Kanchian, me kävimme pitkän keskustelun eilen valiokunnassa. Valiokunnan kanta on täysin selvä. Eli he tukevat äh, puheenjohtaja ja puheenjohtaja tekee yhden ehdotuksen, jossa lukee poistetaan. Ja olemme sopineet myös Ekon valiokunnan kanssa, että hekin yrittävät tämän poistaa. Ja jos jäsenet ovat äh, Ekon valiokunnankin jäseniä, niin lopatkaa tämän puolesta. En tiedä, kuinka paljon enemmän me voimme poistaa, tai tehdä kuin poistaa, <laughs> vaatia jonkun poistamista, mutta voin vakuuttaa teille, että olemme tietoisia tämän ongelman mahdollisista vaikutuksista liikenteeseen ja erityisesti julkiseen liikenteeseen. Komissio on tästä myös hyvin tietoinen, koska eilen täällä... Ja siis tästä on nyt eilen sovittu. Meillä on artikla 50 pyyntö mutta se on nyt vedetty pois, koska Ekon valiokunta on luvannut meille. Ja muuta emme voi tehdä. Lichtenberger. Tähän liittyy vain yksi huomio puheenjohtaja. Jos Italiassa jaetaan äh, lupia, jotka aiheuttavat äh, ongelmia, niin eihän tässä nyt, äh, näinhän nämä täytyy sitten nähdä tämän ongelman yhteydessä, eikä vain ikään kuin kyseessä olisi ihan suoraviivainen juttu. Puheenjohtaja. Niin, niin. Minä olen huolissani tästä julkisen liikenteen puolesta, valtion tuki ylipäätään, mutta sitten tämä julkinen puoli. Tästähän kaikki olemme samaa mieltä, että tämä ei ole hyvä juttu. Ja kyllä tätä täytyy sitten vielä pää, komission vastaavan pääosaston tarkastella. Voi, ovatko kaikki tästä yhtä mieltä. Ja tässä olivat siis koordinaattorien päätökset. Hyvä, kollegat, nyt sitten äänestys. Onko kaikilla äänestyslistat ja äänestyskortit? Sassoli ja Higgins, onko joku muu pyytänyt puheenvuoroa? Ja sitten, äh, onko teillä korttinne? Hyvä, eri se on nyt ainut, jolla ei ole äänestyskorttia. Äänestetäänpä nyt yksi koeäänestys. Äänestys on alkanut. Everybody voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Okay, vote closed. Äänestys on päättynyt. Everybody been good? No niin, kaikki ovat olleet kilttejä, kyllä. Tästähän äänestettiin. Aloitetaan Higginsin mietintö, joka liittyy kevyyden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinnettijärjestelmään Euroopassa. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 26 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 26. Äänestys on alkanut. Yksi lisääni puolesta. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Hyväksytty. 2019 äänin, koska Sasso oli, oli puolesta. Ah. We did not vote on no compromise. yeah, we have to go back to here. You can. There's no problem. There's no problem, but it's. okay, hang on, hang on. Mm. We got to vote. Hetkinen, hetkinen. Minä tuossa vähän kiirehdinkin liikaa. Unohtakaa koko juttu. Nyt palataan taaksepäin. Kompromissi kahdestahan piti äänestää ensin. Kompromissi kaksi äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt 25 puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty. 26 puolesta vastaan, tyhjää. No tästä meidän täytyy se koneellinen äänestys toteuttaa, toimittaa. Eli 26 ääni on, äänestys on alkanut. Ne ovat kaikki äänestäneet. Ja sitten yksi ääni ylimääräistä tulee sinne puolesta puolelle. Äänestys on päättynyt. Ja nyt se on hylätty tiukoille kyllä meni. Ja sitten kompromissi kolme puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 31 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 39 puolesta vasta Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti kompromissi viisi. Äänestys on alkanut. Sasso oli vastusta. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 44 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 46 ja 47 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan. Tyhjää Tarkistetaanpa 48. Äänestys on alkanut. Sassa oli vastusta. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 50 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hy- hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme raukeaa numero kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty, kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, yhdeksän puolesta vastaan tyhjää, hylätty, kymmenen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, yksitoista puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Loppuäänestys. Äänestys on alkanut. Sassoli puolesta ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. 34 puolesta 5 vastaan ei tyhjiä, eli hyväksytty. Onnittelut herra Higgins. Seuraava. Next is the Seuraava on yhdeksänkymmentäkuusi seitsemän lentokenttähuolintakysymys ja neuvottelumandaatti on kyseessä. Äänet puolesta toteutetaan tämä. No kaikki ovat kuitenkin puolesta olikin äänestää puolesta kyseessä, siis saa saadaan äänestys maa palveluista lentokentillä puolesta mandaatti on hyväksytty niin 38 puolesta yksi vastaan. Ja sitten Leichtfriedin ja Utschaksen, täytyykö näistä äänestää erikseen? No niin, nyt Leichtfriedin äänestys kyse on äh, melusta. Äänestys on alkanut. Nyt hoidetaan Leichtfried. Näistä täytyy huolehtia kaikista erikseen. Siis the Leichtfried bit. Tämä on tämä Lightfriedin osuus lentokenttäpaketista. Äsken olivat kyseessä maahuolintapalvelut ja nyt on kyseessä melu. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Lightfried on saanut nyt neuvottelumandaattinsa. Sitten herra Utsasin osuus, eli nämä slotit. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys on päättynyt. Ja herra Utsaskin on saanut oman mandaattinsa näin ollen. Seuraava on vielä tämä herra Kolitsekin neuvottelumandaatti. One vote. Yeah. Yksi ainut äänestys tästäkin. Rouva Lichtenberger. Es tut mir leid. Olen pahoillani, puheenjohtaja. Minulla on tänään hiukan kuulo-ongelmia. Meillä oli hiukan eri järjestys kuin teillä. Me luulimme, että äänestämme sloteista ja äänestimme puolesta, mutta me Äänestimmekin ensimmäisenä tuosta Tsasadasta. Minä en kuullut, mitä te sanoitte maahuolintapalveluista. Minä haluaisin, että korjaatte vihreiden äänestys, äänestyksen. Me nimittäin äänestämme mandaattia vastaan Tsasadan kohdalla hyvä on. Eihän se lopputulokseen vaikuta, mutta me kirjaamme tämän ylös. Reiluuden nimissä, Rova Lichtenberger, Minun mielestäni me olisimme voineet äänestää kaikista yhtenä ryhmänä, mutta minulle sanottiin, että ei, niin ehkä tässä oli hiukan sekannusta. Mutta mandaatti on nyt kuitenkin määräenemmistöllä myönnetty. No niin, hyvä. Ja nyt sitten vielä tämä Kolitsekin kysymys. Kyseessä on Euroopan lennonvarmistusjärjestön kanssa käyty yhteistyö puolesta vastaan tyhjää. Tämäkin on hyväksytty. Hyvä, kiitos. Tästä näin äänestykset on toimitettu ja nyt odotammekin varapuheenjohtaja Kallasia. Korostaisin vielä, että meillä on Kallasin, Kallasin aikaa vain kello 10.30 asti He's blocked in traffic, so... Five minutes, Five minutes thanks. Viisi minuuttia. Hän on jumissa jossain liikenteessä. Okay, colleagues, bring you back to order, please. No ja järjestystä, järjestystä, kollegat. Seuraava esityslistan kohta, johon meillä on aikaa tunti, toistan, on siis varapuheenjohtaja Kallasin esittely painoja ja mittoja koskevasta direktiivistä. mitta puheittaa, toivotan Kallasin tervetulleeksi ja annan teille puheenvuoron vuoron varapuheenjohtaja. Olkaa hyvä. Good morning. Hyvää huomenta. Hyvä puhemies, hyvät jäsenet. Viikko sitten komissio hyväksyi ehdotuksen salliakseen kuljetusvälineiden valmistajien luomaan tällaisen tulevaisuuden rekan. Ja tämä vastaa ympäristövaatimuksiin, taloudelliseen tehokkuuteen ja liikenneturvallisuuteen. Meidän teillämmehän kulkee suuri määrä rekkoja päivittäin ja jokaisen intresseissä tietysti on se, että nämä rekat käyttäisivät mahdollisimman vähän polttoainetta ja saastuttaisivat vähemmän ja olisivat mahdollisimman turvallisia. Voitte varmasti ajatella, että tämä rekka on mahdollisimman vähän aerodynaaminen äh, kuin vain voi kuvitella. Ja nyt me parannammekin sitten näiden rekkojen muotoa aerodynaamisempaan suuntaan pyöreän kopin kautta esimerkiksi. Ja tämä myös tuo tieliikenteen puhtaammaksi ja säästää 7,8 tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa jonka äh, tuollaisen tuollainen pitkän matkan rekka tuottaa vuodessa sadalla tuhannella kilometrillä. Näin myös kuljetusliikkeiden polttoainelaskut laskevat noin 10 prosentilla ja tämä tarkoittaa 5000 euroa 100 000 kilometrillä vuodessa polttoainekuluissa. Minä itse polkupyöräiden ja voin kertoa teille, että voi olla hyvin epämiellyttävää ja vaarallista olla tienristeyksessä rekan vieressä, jos, kääntyy, jos se kääntyy oikealle tai sitten yhdistyneessä kuningaskunnassa vasemmalle kuljettaja ehkä näe ollenkaan polkupyöräilijää. Ja siksi me haluamme uusia eh, sääntöjä juuri sivunäkyvyyden parantamiseksi vihreimmissä kuljetuslaitteissa. Ja näin tällaiset eh, aerodynaamista kykyä mittaavat laitteet tulevat näihin eh, rekoihin, jotka auttavat siinä, että mahdollisimman vähän polkupyöräilijöitä ja kävelijöitä jäisi rekojen alle. Ja näin voidaan etutörmäyksiä välttää rekkaliikenteessä. Tämä ehdotuksemme voisi auttaa säästämään 300-500 jalankulkijan ja polkupyöräilijän elämän vuosittain. Euroopan kuljetusvälineiden valmistajat ovat maailman markkinoilla johtoasemassa myös kehityksessä ja tutkimuksessa. Ja nykyisellään maarahtiyritykset työllistävät yli kuusi miljoonaa ihmistä ja ehdotus tuo uuden, uutta puhtia luoda vihreämpää kuljetusväline kantaa tulevaisuudessa ja tätä tämän pitäisi myös luoda uusia työpaikkoja ja tukea työllisyyttä. Ja myös maanteiden kunto parantuu. Joissain jäsenvaltioissa yksi kolmasosa kuljetusvälineistä ovat liia, ylipa, kulkevat ylipainoisina ja se, se tietysti aiheuttaa kilpailun vääristymää niiden välillä, jotka noudattavat sääntöjä ja niiden, jotka puolestaan eivät noudata sääntöjä. Meidän täytyy luoda tällaisia korkeatasoisia punnitusjärjestelmiä ja näin myös valvoa sääntöjen noudattamista koko, kautta koko unionin. Ja tämä vähemmän ylipainoisia kuljetusvälineitä Teillä teillämme merkitsee myös vähemmän kuoppia teille, johon itse kukin meistä voi ajaa. Minä huomauttaisin, että meidän ehdotuksemme parantaa sekä turvallisuutta, ympäristöä että liike-elämän tilannetta. Ja nämä ehdotukset eivät muuta perusperiaatteita, jotka lainsäädännössä on jo määritelty siitä, miten sallitaan suurempia kuljetusvälineitä tiettyjen jäsenvaltioiden sisällä. Tämähän jää jäsenvaltioiden valinnan ja lainsäädännön piiriin ja se edelleenkin pysyy kansallisessa lainsäädännössä. Kaksi vuotta vuotta sitten komissiota pyydettiin selventämään sitä tilannetta, mitä tapahtuu silloin, jos kaksi jäsenvaltiota tarjoavat mahdollisuuden käyttää näitä suurempia mm, rekkoja ja sitten niiden rajan ylittäminen. Tästä on tehty oikeudellisia tutkimuksia ja on tultu siihen tulokseen, että raja voidaan ylittää näiden jäsenvaltioiden välillä. Komissio on antanut eh, tästä vuosi sitten tiedonannon parlamenttiin. Eli siis te täällä tässä talossa olette päättäneet siitä, että tämä tiedonanto ei riitä, vaan parlamentin täytyy saada sanoa sanansa ja tämä ehdotus pitäisi ottaa tuohon oikeudelliseen ehdotukseen ja näin on nyt tehtykin ja tämä ehdotus on tekstissä mukana. Hyvät naiset ja herrat, tämä on tilanne, win-win tilanne, jossa kaikki voittavat vähemmän päästöjä, turvallisempi yhteiskunta, alhaisemmat operatiiviset kustannukset ja myös teollisuudelle uusia mahdollisuuksia tieliikennevalmistuksessa. valmistuksessa. Kiitos. Seuraavat puhujat. Alcadrawi, Mrs. Meissner, Mrs. Lichtenberger, Mrs. Foster. Then other speakers so far. Muita puhujia. Burke, Mrs. Tickau, Mr. Ertug, Mr. Cott, Mr. Ferber, Mr. Kramer. Anybody else want to go? Haluaako joku muu vielä puheenvuoron? Sanalova and Mr. Dibaka. That it? Siinäkö kaikki puheenvuorot? Hyvä. Ehdottaisin, että komission jäsenelle jää vielä aikaa vastatakin, että koordinaattorit saavat neljä minuuttia kukin ja muut jäsenet kolme minuuttia kukin puheaikaa. Hyvä. Eli Gros, neljä minuuttia ja pannaan kellokin päälle. Kiitos puheenjohtaja, tämän päivän ehdotus tulee herättämään aika kiinnostavaakin keskustelua. Esimerkiksi EPP-ryhmällä ei ole yhtä ainutta kantaa, sen tulette havaitsemaan keskusteluissa ja me yritämme sitten käsitellä näitä mielipideeroja ihan niin kuin tekin totesitte, kyse on myös subsidiariteettiperiaatteesta, laaja konsensus tai muuten saatu aikaan. Minun mielestäni vuoden 1996 lainsäädäntöä tulee todelleen uudelleen tarkastella. Se oli hyvä päätös, sillä niin teknologia kuin suunnittelukin ovat kehittyneet. Hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää, turvallisuutta voidaan lisätä ja tämä on yksi päätavoitteista. Ja todella toivon, että me unohda tätä päätavoitetta keskustelussa, että me keskity vain yhteen ainoaan aiheeseen. Toinen asia, jonka halusin todeta, on se, että olen iloinen sitä, että luomme nyt oikeudellista varmuutta aiheessa, Eh, jossa on käyty muista kirjeenvaihtoa parlamentin ja komission välillä. Ja nyt te puhuitte hyvin eh, selväsanaisesti parlamentti ja eh, maat voivat sitten päättää, minkälaiset kuljetukset voivat rajoja ylittää ja tästä voidaan tehdä myös kahdenvälisiä sopimuksia. Esimerkiksi pohjoisissa maissa on myönteistä kokemusta ja minä en ymmärräkään, miksi tällainen tulisi estää, kun muissa maissa on suurta huolta oikeutettua tai ei siitä, että kilpailu vääristyy. Minä en haluaisi nyt myöskään nähdä tätä aihetta kilpailutilanteena eri kuljetusmuotojen välillä, kun ajatellaan vaikkapa rautatieyhtiöitä, jotka kannattivat tätä aluksi ja kun mukana olivat rekat, niin ne käänsivätkin kelkkaansa. Minun mielestäni tämä ei ole oikea tapa toimia. Me tulemme ottamaan koko kokonaisuuden huomioon ja mielestäni peruslinja siis se, että turvallisuus, infrastruktuuri, eh, tähän tarvitaan lupa pohjalle. Älkäämme unohtako, että Eurooppa ei voi olla vastuussa asiasta, josta viime kädessä Äh, jäsenvaltioiden on annettava hyväksyntä. Usein kun viestimme ulospäin, todetaan, että Eurooppa vaatii jotain, vaikka itse asiassa jäsenvaltiot viime kädessä tekevät päätöksen. Tässä on selvä viestintäpuute, josta meidän täytyisi huolehtia. Ja EPP ryhmän täytyy tässä nyt vielä painiskella sisäisesti, jotta saamme aikaan äh, yhteisen kannan ryhmämme sisällä. Ja niin kuin ehdotitte, eh, subsidiariteetin puitteissa tämä tulee olemaan meille hiukan helpompaa. Kiitos. Kiitoksia sitten Al Elga Traui, SD-ryhmä. Kiitos puheenjohtaja. Aivan alussa, aluksi toteaisin, että todella tuo 96 lainsäädäntö mitoista ja painoista kyllä vaatii jo uudelleen tarkastelua. Kehitys on ollut merkittävää ja teknologia kehittynyt todella. Tämän myönnän. Tässä ehdotuksessa on paljon hyvää. Ehdotettu joustavuus, joka tarjoaa sektorille mahdollisuuksia esimerkiksi hyttien suunnittelun suhteen ja rekkojen aerodynaamisuuden parantamisen suhteen ja sen suhteen, kuinka paljon. Polttoaineen kulutusta saadaan vähennettyä, onnettomuuksia vähennettyä. Ajatellaan vaikkapa sähköisiä ajoneuvoja, olisi hyvä myös suhtautua tähän myönteisesti ja näin on tehtykin. Ylipäätään sitten tämä painon mittaaminen punnitseminen, rahdin punnitseminen, nämä ovat oikein hyviä ehdotuksia. Ei saa käydä niin, että kilpailu vääristyy siinä tapauksessa, että rekat ottavat liikaa luvattoman paljon lastia. Joten ryhmämme tulee suhtautumaan asiaan erittäin myönteisesti ja rakentavasti. Ehkä tulemme joitain ehdotuksia tekemään. Ja sitten tuo yksi asia, jota selititte, tuollaiset giga Äh, monsterrekat. Äh, Tiedätte, että minun poliittinen ryhmäni ei haluaisi lisätä tällaisten äh, jättiläisrekkojen lisääntymistä teillämme. Ja pitkällä aikavälillä pelkämme, että tästä tulisi sitten ikään kuin uusi normi Euroopassa. Ja tämä aiheuttaisi hyvin suuriin infrastruktuuri, kalliisiin infrastruktuurimuutoksiin erityisesti tiheään asuttuilla alueilla ja heikentäisi myös liikenneturvallisuutta. Eli me emme tällaisia jättiläisrekkoja haluaisi kyllä millään tavalla tukea. Aiemminhan ää, niitä on hyväksytty siinä tapauksessa, että kansalliset valtiot ovat näin halunneet. No tämä ei meille sinänsä aiheuta ongelmaa, mutta emme halua tätä laajentaa sanoitte, että haluatte rajata tämän, aina, tämän luvan aina kahteen ää, ähm, yhteisen rajan omaavan maahan. Mutta kysyisinkin nyt seuraavaa. Ajatellaanpa, että maiden A ja B äh, välillä äh, tämä on luvallista ja sitten B ja C ja C ja D, eli toisin sanoen Euroopan kautta tulee sitten on ihan kokonainen pitkä reitti näiden jättiläisrekkojen käyttöä varten. Onko tämä tämän lainsäädännön kautta mahdollista vai sanotteko, että ei ole, että tämä saa tapahtua vain kahden maan välillä eikä sitten useiden maiden välillä? Ja viimeinen kysymys, mitä tähän tulee, lainsäädäntö, öö, tie, maksuja vinjettijärjestelmien suhteen itse asiassa ei ole ainakaan tähän mennessä ottanut huomioon äh, erillisiä tiemaksuja suuremmille ajoneuvoille. Oletan, että ulkoiset kustannukset äh, liittyvät, liittyen infrastruktuuriin ovat tällaisten ajoneuvojen kohdalla korkeampia, mutta tätä ei pystytä laskemaan. Mitä mieltä olette tästä? Kiitos. Kiitos. Meisner, liberaalit, neljä minuuttia. Kiitos puheenjohtaja, kiitos myös komission jäsen näistä ehdotuksista, lainsäädäntöehdotuksista. Ensimmäisestä osasta olemme varmaankin yhtä mieltä. On oikein hyvä, jos näitä hyttejä voi nyt muuttaa, jos niistä voi tehdä samalla aerodynaamisempia ja luoda sellaisia hyttejä, jotka ovat vähemmän vaarallisia jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Tämä asia on meille, meidän kaikkien tiedossa. Tämä olisi suuri etu näin rekasta tulee kyllä keulastaan pidempi, mutta samalla huomattavasti turvallisempi. Hyvä niin. Sanoitte, että tätä kautta myös päästöt vähentyvät, koska näin voidaan polttoainetta säästää. Hyvä sekin. Sitten toinen juttu on todettu, että rekka voi olla 15 senttiä pidempi, että siihen saa nämä kansainväliset kontit helpommin liitettyä vältettyä. Kansainväliset kontit, joita esimerkiksi tulee vesiteitse meille, eivät aina ole meidän äh, rekkanormiemme kanssa yhteensopivia. Hyvä niin, hyvä, että näissä kahdessa asiassa mm, varmaankin saamme aikaan yks, yhteisymmärryksen. Pitkien rekkojen suhteen emme tule äh, olemaan yksimielisiä. Niin, niin, näistä sanotaan sitä, että ne ovat jotain ekokombeja. Kyseessä ovat jättiläisrekat, äh, hirviömäiset jättiläisrekat. Minä tulen Alasaksista, meillä niitä on Saksassa kyllä kokeiltu ja on havaittu, että niillä alueilla, joissa näitä jättiläisrekkoja saatiin käyttää, niin Pohjoismaat kun liittyivät EU-hun, niin sitten tulivat nämä pitkät rekatkin EU-hun. Tuolloin ei voitu muuta tehdä. Mutta joka tapauksessa ollaan havaittu Alasaksissa, että kolmesta rekasta on tullut kaksi, tehokkuus on lisääntynyt ja ympäristö on saanut tästä etua, enkä minä ollenkaan ymmärrä, miksi sosialistit ja vihreät vastustavat ympäristön suojelua. Ei rekkojen määrä ole lisääntynyt. Tätä kaikki ovat pelänneet, mutta tätä ei kukaan halua. Kukaan ei halua, että teillämme on yhtään enemmän, enempää rekkoja kuin nyt on kun ajatellaan raidekapasiteettia ja myös sisävesikapasiteettia, niin niitähän voidaan vielä parantaa, jotta lisääntyvä tavaraliikenne ei ainakaan tule teillemme. Joten on hyvä, että meillä on ympäristöystävällisempi vaihtoehto paikalla. Olen ymmärtänyt, että täällä on siis sellainen sopimus, että yhden rajan yli tällaiset isot rekat voivat ajaa esimerkiksi Alasaksi, Alankomaat, Tanska. Miksei siis useamman rajan yli? Tämä liittyy itse asiassa siihen, mitä El Khadraoui kysyy, että voivatko nämä ajaa sitten kaikkialla Euroopassa. Ja minun mielestäni, jos asia on toimiva ja osoittautunut tehokkaaksi, miksi se ei saa sitten toimia kaikkialla Euroopassa, siis vain tietyillä reitoilla. Eiväthän nämä isot rekat saa missään nimessä kaikille teille lähteä ajelemaan. Niillä on myös vahvistetut jarrutusjärjestelmät, jarrujärjestelmät, automaattiset vahvistetut jarrut, Pysäköintialueet ovat tietenkin ongelma. Täytyy katsoa, onko pysäköintitilaa tarpeeksi. Ja viimeinen kysymys, johon halusin viitata, on se, että on aina sanottu, että tämä on huono asia infrastruktuurille. Minun tietääkseni tämä on jopa parempi infrastruktuurille, kun ajatellaan, että ää, tämä akseli paino on kuitenkin sitten vähäisempi. Onko teillä tietoa siitä, että vaikkapa 48 tonnia jaettuna 25 metrille esimerkiksi jotenkin äh, rasittaisi infrastruktuuria enemmän? Lichtenberger, vihreä. Dank, Herr Kommissar. Äh, kiitos komission jäsen, tietenkin tässä ehdotuksessa on asioita, joita mekin voimme tukea, mutta minun mielestäni ne pyrkivät pikemminkin tekemään Eh, hyväksyttävää asioista, jotka eivät ole hyväksyttäviä. Ensinnäkin nämä aerodynaamiset hytit, tietenkin, jos se säästää polttoainetta, hyvä se on, mutta tässähän puhutaan vain kannustijärjestelmästä, mitään muuta ei voida ottaa käyttöön, ei ketään tuottajaa voi pakottaa tai valmistaja voi pakottaa eh, sitten muuttamaan koko logistiikkaansa ja osittainhan näitä jo on olemassa. Järkeväthän näitä jo ostavat tänä päivänäkin. Sitten nämä taustapeilit. Tämähän nyt on Euroopan parlamentin ikivanha vaatimus jo viime kaudella puolella me tätä vaadimme niin, että kuollut kulmakysymys saadaan vihdoinkin ratkaistua. Eli ei tämäkään nyt ole mitään uutta todellakaan. Toinen juttu, mutta jonka suhteen ei ole tapahtunut yhtään mitään, ei ole huolehdittu ollenkaan tästä. Ja nyt kun tarvitaan tällaista viherpesua, niin nyt tämä onkin sitten yhtäkkiä kovin ajankohtaista. Mielestäni tämä äh, punnitus on oikein hyvä asia. Tällä hetkellä jäsenvaltioiden kanssa näistä painosensoreista äh, olemme puhuneet ja meillä on ollut ylipäätään ongelmia koko ajopiirturikysymyksessä, joten mietin, että miten tämä nyt saadaan oikein hoidettua, kun halutaan mennä vieläkin pidemmälle tässä asiassa. Ja sitten kriittinen, kriittiset asiat, kriittiset kysymykset, konttien mitat konttien, jotka tällä hetkellä tulevat vesiteitse Eurooppaan. Nythän meillä on jo poikkeus yhdistelmäkuljetuksista ja nyt te haluatte siis, että nämä kontit pääsevät meidän teillemme niin, että raiteet joutuvat taas huonompaan asemaan. Että antaa näiden jättiläiskonttien vaan ajella ympäri Eurooppaa, missä vain lystävät. Tämä vaikuttaa olevan teidän suuri pyrkimyksenne. Ja sitten mitä tulee ylipäätään näiden jättiläisrekkojen rajat ylittävään ajeluun. Kollegani puhuu tästä vielä enemmän, mutta se, että tässä yritetään taas kävellä parlamentin yli ja viherpesun kautta saada aikaan asioita niin, että ne maat, jotka eivät halua kantaa lisää infrastruktuurikustannuksia, joutuvat äh, kauhean painostuksen kohteeksi muiden maiden taholta niin, että joutuvat hyväksymään jopa uhka- uhkailujen kautta näitä asioita. Mietinpä vaikutusarviotanne, että että tässä otetaan huomioon ainoastaan niiden yritysten etu, jotka haluavat näitä gigarekkoja, mutta ei oteta ollenkaan huomioon infrastruktuurihankkeita. Ja sekin täytyy tehdä selväksi, että jos niitä rengaspareja on enemmän, niin että tämä paino jakautuu tasaisemmin, niin on olemassa matemaattinen kaava, joka osoittaa, että paino, joka kohdistuu tien pintaan, on suuri, eikä sitä voi kiertää millään kikoilla. Minun mielestäni tämä on nyt vähän ambivalentti ehdotus, joka yrittää saada tieliikenteelle lisää kilpailuetua ja tällaisia jättiläisrekkoja teillemme viherpesun kautta. Tässä oikeastaan kaikki. Siis Foster e Kiitokset. Ja sitten Foster, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsenelle. Muutama asiakohta vielä, mihin kollegatkin ovat jo puuttuneet tätä, tämä on tullut äskettäin, joten meidän täytyy lukea tätä ehdotusta vielä tarkemmin, mutta yleisesti sanoisin, että kukaan tuskin meistä vastustaa sitä, että me haluamme turvallisempia ja puhtaampia rekka-autoja. Minä haluaisin huomauttaa, että tässä täytyy käydä keskustelua tietysti valmistajien kanssa. Minä en tiedä siitä sen kummemmin, koska minä suunnittele näitä kuljetusvälineitä, mutta olisi kiinnostavaa tietää, mitä valmistajat sanovat, minkälaisia aikatauluja ja valmiuksia heillä on. Me voimme keskustella tästä pitkät ajat, mutta jos haluamme päästä todella eteenpäin, täytyy saada tietää, mitä valmistajat todella voivat toteuttaa. Ensimmäisenä kysymyksenä tämä. Ja toiseksi sitten Rova Meissnerin ajatus näistä suuremmista rekoista. En ymmärrä niitä kollegoita, jotka sanovat, että niiden täytyy olla pienempiä ja pienempiä, koska jos ne ovat sitten pienempiä, niin tietenkin niitä on enemmän myös teillä. Joten tässä joku tasapaino täytyy löytää. Nämä suuremmat rekat, niitä voidaan myös kehittää ja teknologian kehittyessä myös vähemmän kuljetusvälineitä tulee teille liikumaan ja totta kai täytyy myös tuo tie, pinta ja infrastruktuuri pitää kunnossa. Minä mietin nimenomaan turvallisuuskysymystä, koska meillähän on juuri tämä vasemman puolen liikenne ja miten näin sitten e, esimerkiksi nuo rekan e, kuljetusohjaamot luodaan, jotta voidaan välttää e, ongelmia joita aina, ja onnettomuuksia, joita aina tapahtuu. Ne eivät tietenkään ole tahallisia, mutta näin vain tapahtuu. Uskon, että pyritään nyt kuitenkin näiden ongelmien ratkaisemiseen sen todella vakavasti myös minun maassani. Ja me nyt tässä olemme koko tiepaketin keskiössä ja pyrimme vahvistamaan kaikkea turvallisuutta. Ja minun mielestäni tämä, tästä on otettu, tämä on otettu jo aika hyvin huomioon monessakin mielessä. Ja sitten muutama asia vielä lyhyesti näistä kahdesta maasta. Jos minulla olisi kuljetusväline ja sitten olisin Pohjois-Irlannista ja menisin sitten Irlantiin siitä rajan yli, niin en tiedä, miten siinä sitten käy. Joko rekka hyväksytään ja sen voi mennä maasta toiseen selkeiden sopimusten pohjalta infrastruktuurien kautta, mutta miksi tämä pitää rajoittaa kahteen maahan? En ymmärrä, miksi tässä on puhuttu kahdesta vasta maasta. Meidän ei tulisi päätyä tällaiseen ongelmakysymykseen. Ja vielä lopuksi tuosta talousarviosta. Kun luin tämän, niin näyttää siltä, että tässä puhutaan kehityksestä ja tutkimuksesta, mutta siitä puhutaan myös Euroopan laajuisista verkoista. Mitä tämä tarkoittaa? Voitteko vastata tähän? Ja lopuksi sitten tuo siirtymäaika, eli nämä uudet rekat, jotka otamme käyttöön, jos ajattelemme nuo pien, no, noita pieniä kuljetusliikkeitä, jotka eivät voi investoida näihin rekkoihin rekoihin yhtä lailla kuin suuret. Eli mikä tuo siirtymäaika oikeastaan olisi? E, e, eli pitääkö kaikkien nyt vain yhtäkkiä ostaa uusi kuljetuskalusto? Kiitokset tästä ehdotuksesta komissiolle ja odottelemme yksityiskohtia innoissamme. Kiitän. Kiitokset. Ja sitten jäsenet, rouva herra Pöökö, olkaa hyvä. Yeah. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa varapuheenjohtaja, ehdotus kaiken kaikkiaan, siis vuoden 1996 direktiivin uudelleen tarkastelu on oikein tervetullutta. Kun katsoo ehdotuksen yksityiskohtia, niin äh, tähän sisältyy kyllä paljon hyvää. Jo mainitut aerodynamiikka, parannukset äh, niin ekologisista kuin taloudellisistakin syistä, samoin nämä äh, turvallisuuden parantaminen, taustapeilit ja ylipäätään näkyvyyden parantaminen, kaikki tämä on hyvin myönteistä. Samoin sitten näiden 45 äh, jalan pituisten konttien huomioon ottaminen ja erilaiset käytävät, integroitu punnitusjärjestelmä lastausvaiheessa. Erittäin hyvä, jos tämä aiheuttaa parannuksia myös kilpailutilanteeseen. Ja mielestäni on oikein hyvä, että linja-autojen painoa lisätään. Bussit ovat huomattavasti entistä parempia, turvallisempia. Ja kun ajatellaan Äh, matkustajien keskipainoa, niin sehän on lisääntynyt. Joten äh, kaikki nämä toimet, jotka nyt tähän mennessä olen äh, ottanut esiin, ovat oikein tervetulleita. Kuitenkaan en voi olla tyytyväinen siihen ehdotukseen, että nämä jättiläisrekat saavat ylittää rajoja. Mielestäni on hyvä, että yksittäisissä jäsenvaltioissa voidaan hyväksyä tällaisten isojen rekkojen käyttö yksittäiset maat voivat aivan epäilemättä päättää näin tekevänsä ja tämän hyväksyvänsä, mutta jos ajattelette tilannetta minun maassani Itävallassa, niin meillä on sellainen tilanne, että meillä on hyvin paljon ö, siltoja ja suuria risteyksiä, jotka jouduttaisiin rakentamaan täysin uudelleen. Tämä olisi kansantaloudellisesti aivan kestämätöntä. Ja jos te nyt vaaditte, että nämä rekat voivat äh, liikkua rajojen yli, niin jossain vaiheessa syntyy tilanne, jossa ne maat, jotka subsidiarisesti päättävät hyvistä syistä olla hyväksymättä näitä jättiläisrekkoja, joutuvat valtavan painostuksen kohteeksi, jos esimerkiksi Itävalta jää sitten ikään kuin tulpaksi sen pohjoispuolella ja eteläpuolella olevat maat hyväksyvät nämä, ne tulevat painostamaan Itävaltaa kovasti. Ajatellaan, että tällainen rekka ajaa aasta b -hen, joutuu vaihtamaan sitten peräkärryä b siirtyessään b c -hen ja ajaa joka tapauksessa sitten myös äh, seistä DH ja niin edelleen, eli kautta koko Euroopan. Tätä kohtaa me emme missään nimessä voi hyväksyä. Kiitos. Mrs. Tikau, Kiitokset ja Tikau kolme minuuttia. Kiitokset puheenjohtaja, kiitokset komission jäsenelle tästä ehdotuksesta. Olen kovin tyytyväinen siihen, että tätä direktiiviä on käyty uudelleen läpi. Se ei ole pelkästään odotettu, vaan kauan ja pitkään innokkaasti odotettu uudistus ja se, sen pitäisi parantaa liikenneturvallisuutta. Tuen kovasti kaikkia niitä osia, jotka tähtäävät liikenneturvallisuuden parantamiseen ja myös rekkojen ohjaamojen turvallisuuden parantamiseen varsinkin taustapeilien kautta. Jos mietin tätä painokysymystä ja punnitusongelmaa, parlamentti on aikaisemmin toivonut, että tällaiset painosensorit otettaisiin käyttöön kuljetusvälineissä. Se on hyväksytty varsin suurella määräenemmistöllä parlamentissa, mutta jäsenvaltiot ovat ryhtyneet kannoksi kaskeen tässä kysymyksessä. Siinä on toimittu aika tavalla omavaltaisesti kansallisella tasolla ja täytäntöönpano ei ole ollut paras mahdollinen. Näin täytyy toivoa, että tällaiset paino- ja punnitussensorit saataisiin mukaan kaikkiin kuljetusvälineisiin, sillä se parantaisi turvallisuutta. Ja sitten jos ajattelen näitä hyvin, hyvin suuria kuljetusvälineitä, tästä varmasti käydään pitkästikin keskustelua. Parlamentti on esittänyt useaan otteeseen kantansa kirjallisesti komission ja neuvoston suuntaan. Meidän mielestämme tärkeintä on lisätä turvallisuutta maanteillä ja parlamentilla pitäisi olla riittävästi valtaa myös puhua tämän direktiivin hyväksymisestä, hyväksymisestä ja näin käydä keskustelua oikeudelliselta pohjalta näistä hyvin pitkistä ja suurista rekoista, eli meitä ei pitäisi jättää syrjään tässä keskustelussa. Toivon, että tämä saadaan hyväksyttyä mahdollisimman pian, ja tekstin pohjalta voitaisiin sitten todellisuudessa parantaa jäsenvaltioiden turvallisuutta. Kiitokset. Ja dank, Etel, kiitos komission jäsenehdotuksesta, joka sisältää monia erittäin myönteisiä asioita liikenneturvallisuuden sekä ympäristösuojelun puolesta tieliikenteessä. Tiedätte, että Euroopan parlamentti on vaatinut selkeyttä juuri näihin rajat ylittäviin yhteyksiin direktiiviehdotuksesta nyt osoitetaan tai näkyy, että tällaiset jättiläisrekat päästätte nyt rajojen ylikin, mutta monia muita kysymyksiä jää vielä avoimeksi. Rajat ylittävä liikenne jättiläisrekkojen suhteen saa toteutua vain tiettyjen ehtojen pohjalta ja aiemmassakin kysymyksessä olen teiltä selvästi pyytänyt tietoa siitä, että miten ja kuka näitä ehtoja valvoo ja minkälaisia sanktioita voidaan langettaa mutta ette sano tästä yhtään mitään tässä direktiiviehdotuksessanne. Ja Haluaisin kyllä nyt, mitä tulee 15. tammikuuta vastaukseen, todeta, että te, te kirjoitatte vain, että jäsenvaltiot voivat tehdä yhteistyötä rajat ylittävän liikenteen suhteen. Kaikkihan tiedämme, mitä tuo voivat sitten viime kädessä tulee tarkoittamaan. Ja mitä tulee valvontaan ja sanktioihin, niin kaipaisin komission ja sen erityisesti vaikutusarviota myös artiklan 4 suhteen kaikki muut muutosehdotuksenne ovat hyviä ympäristön suojelun ja liikenneturvallisuuden suhteen. Olette myös osoittaneet todistusaineistoa, miksi ehdotuksenne on näiltä osin hyvää, mutta tuon rajat ylittävänä Eh, ehdotuksenne suhteen ette ole minkäännäköistä vaikutusarviota toteuttaneet. Ja siksipä kysynkin teiltä, että miksi? Miksi ette ole pitänyt tarpeellisena sitä, että juuri tässä hyvin arkaluontoisessa kysymyksessä olisitte toteuttaneet vaikutusarvioinnin? Koska tällaisenaan hyvä ehdotuksenne on nyt vähän huonompi, koska se sisältää tämän rajat ylittävän asian. E, ja itse asiassa siksi emme voi sitä hyväksyä. Olisin oikein kiitollinen, jos voisitte kertoa meille, miksi eksplisiittisesti sanktioiden ja valvontamekanismien suhteen ette ole minkäännäköistä vaikutusarviointia toteuttaneet. Kiitos. Thank you, Mr. Koch. Kiitokset ja sitten Koch. Ja, vielen dank, Herr Kommissar. Kiitos komission jäsen Kallas ehdotuksistanne ja ajatuksistanne Muutama sana näistä pitkistä yhdistelmärekoista. Se, mitä Meissner sanoi, ei ne, eivät ne mitään hirviöitä, hirviöitä hirviörekkoja ole, monsterirekkoja. Tämä on pelkkää populismia. Ne ovat erittäin tärkeitä nykykalustolle nämä pitkät rekat tulevat aina olemaan vain pieni osa kuljetuksista, koska ei niitä kaikkia voi, kaikkialla voi käyttää. Eivät ne ole painavampia tai raskaampia, ne voivat kuljettaa suurempia volyymeja ja tämähän on tehokkuuden ja ympäristön kannalta hyvä. Kolmanneksi ei niitä kukaan ole kaikille teille ajamassa tällä hetkellä. Osa teistä, no osa infrastruktuurista on suljettu, kielletty näiden suhteen. Mutta pitkillä äh, suurilla teillä ne eivät aiheuta minkäännäköistä ongelmaa. Ähm, kun ajatellaan äh, ESP-järjestelmää, tutkajärjestelmää, hätäjarruja, äh, tehokkaita moottoreita sekä painosensoreja, niin nämähän ovat erinomaisia teknologisia ehdotuksia. Ja kun ajatellaan, että kaksi maata voi hyväksyä nämä pitkät rekat, eh, niin ajatelkaa nyt, kuinka järkevää se sitten on, että sitten nämä irrotetaan toisistaan, ne ajavat yhden maan yli kahdessa eri osassa ja sitten ne taas yhdistetään ja jatkavat matkaa kolmannessa maassa. Mitä järkeä tässä nyt sitten on? Joten eh, kyllä meidän täytyisi kaikkien ymmärtää ja vakuuttua siitä, että tämä on erittäin järkevä. Kiitos. Thank you, Mr. Ferber. Three... Kiitokset ja sitten kolme minuuttia. Kiitos. Haluaisin muistuttaa, että meidän täytyy tässä valiokunnassa nyt myös olla tarkkana sen suhteen, ettemme nyt ammu itseämme alkaa Muistan oikein hyvin komission sen, kun reilu vuosi sitten olitte täällä ja teitä haukuttiin, kun halusivat antaa Ruotsin ja Halustaan antaa äh, Ruotsin ja Suomen äh, välille tämän äh, rekkakuljetuksen toteutua. Sehän nyt oli ollut luvallista Suomen ja Ruotsin välillä jo ikuiset ajat, ja nyt luotiin, tai olette luomassa sitten oikeudellista perustaa tälle. Tätä vaadittiin oikeusperustaa teiltä, ja nyt kun te luotte oikeusperustaa, niin ihmiset haukkuvat teidät pataluhaksi. Eli on tämäkin nyt vähän kummallista. Ja niin, maailma ei ole aina ihan niin yksinkertainen kuin mitä jotkut kollegat täällä väittävät. Joskus se on hiukan monimutkaisempi. Ja kun ajatellaan mittoja ja painoja, niin niidenkin välillä on tehtävä ero. Tämänpäiväiset rajoitukset liittyvät nimenomaan volyymiin, eivätkä painoon. kun ajatellaan tavaraliikennettä ja kuljetuksia, niin volyymihan on ollut rajoittava tekijä eikä paino. Tämäkin täytyy muistaa ja on oikein hyvä, että näiden mittojen suhteen olette valmis tarjoamaan lisää joustavuutta, koska teknologia on kehittynyt sitten 90-luvun ja kun ajatellaan olemassa olevia direktiivejä, niin eiväthän ne ota huomioon kaikkea sellaista, mikä tänä päivänä on mahdollista. Ajatellaan vaikkapa lastauksen turvallisuutta niin äh, ehdotukset eivät olleet mitenkään hyviä, kun ajatellaan liikenneturvallisuutta ja ylipäätään lastauksen turvallisuutta, joten minä pyytäisin tältä nyt vähän järkevämpää argumentointia kaikilta. Toki ymmärrän oikein hyvin sen, mitä esimerkiksi kollega Pirker sanoi. Eihän nyt voida joutua sellaiseen tilanteeseen, että 25 maata hyväksyvät eh, tietyn asian ja sitten kaksi eivät ja sitten niitä kahta raukkaa painostetaan ja nämä kaksi sattuvat nyt olemaan sitten juuri siellä Euroopan keskellä. Hm, Saksa ja Itävalta. Niin ja Luxemburgikin, eh, kolmehan meitä on hyvä, että muistutit Luxemburgista, George. Niin, ei voi olla, että Euroopan periferia sanoo, että nyt otetaan kaikki käyttöön, nyt tämä on luvallista ja voimme tehdä kahdenvälisiä sopimuksia ja sitten periferia tekee keskenään kahdenväliset sopimukset ja Keski-Eurooppa sitten painostetaan kauheasti. Joten minä olen kyllä sitä mieltä, että jos valtiot jo monien vuosien ajan ovat tällaisia mittoja ja painoja pitäneet hyväksyttävinä, niin tehkööt sitten näin keskenään, mutta ei saa käydä niin, että pakotetaan koko Eurooppa ottamaan tämä käyttöön. Täytyy muistaa, että on myös vastustajia ja jos kyse on subsidiarit subsidiariteetista, niin sitten kyse on subsidiariteetista, piste. Kramer, three minutes, Michael. Ja Kramer, kolme minuuttia. Minäkin kiitän tietenkin Kallasia tästä puheenvuorosta ja siitä, että asia ylipäätään on otettu esiin, mutta kyllä minä kritisoin teitä siitä, että te muistatte vain vuoden taaksepäin, sillä kolme vuotta sitten sanoitte meille hyvin selvästi, että eh, isoja rekkoja ei päästetä rajojen yli millään. Mutta nyt haluattekin kääntää kelkkanne, rekkanne. Mutta luojan kiitos, äh, että tässä yksin olen mukana. Tietenkin kaikki haluavat vähentää päästöjä ja lisätä turvallisuutta, mutta miksi ihmeessä 25 vuoden ajan ette ole tehneet yhtään mitään? Öö, siis jos te laskisitte äh, nope, nopeusrajoituksia, niin saisitte jo huomattavasti paremman turvallisuuden aikaan. Ja sitten kaikki nämä taustapeilit, niitä olemme vaatineet jo vuosien vuosien ajan. Ja mitä tulee sitten näihin painoihin, Äh, ja äh, siihen, että ei ole lepoaikoja kunnioitettu, niin kaikki nämä tulisi hoitaa nyt aivan ensin, mutta kun ei ole hoidettu. Sitten äh, tämä vaikutusarvio, sekin puuttuu. Ihan teidät, te nyt viime hetkellä parlamentin painosta otitte ja myös parlamentin puhemiehen painostuksesta otitte rajat ylittävän liikenteen mukaan tähän, mutta ette ole vaikutusarviota toteuttaneet riippumattomat asiantuntijat ovat todenneet, että 25 prosenttia kuljetuksista ja 12 prosenttia yhdistelmäkuljetuksista tulee siirtymään raiteilta takaisin teille tai tieliikenteeseen, jos tällaiset jättiläisekat otetaan käyttöön. Tämähän ei ole mitenkään hyväksyttävää. Ei käy. Tietenkin paine kasvaa. Euroopan unionihan on nyt onnistunut rajat ylittävässä liikenteessä esimerkiksi painostamaan Sveitsiä niin, että rekat eivät enää paina 28 vaan 40 tonnia. Tämä oli aikamoinen ö, homma nieltäväksi Sveitsille. Ja nyt ruotsalaiset vaativat jo 80 tonnin rekkoja. Eli jotkut pienet yrity, suuryritykset, jotkut harvat suuryritykset saavat voittoa. Ja ketkä kantavat kustannukset maksavat viulut? No yhteiskunnat. Eli tässä yksityistetään voitto ja sosialisoidaan tappio. Pirker sanoi, että Itävallassa heitä on, kaiken, heillä on erilaisia siltoja ja, ja, ja risteyksiä, jotka heidän täytyisi sitten rakentaa uudestaan. Ei tämä mikään tilanne ole, jossa kaikki voittavat. Kaikki tässä häviävät. Lose, lose, eikä mikään win-win. Ja aiotteko tällaisen vaikutusarvion sitten toteuttaa? Ja jos niin, milloin? Ei näytä kiinnostavan teitä, koska kyllähän näitä tietoja on. Te vaan eh, käytätte turvallisuutta ja päästöjen vähennystä nyt savuverhona, jotta saisitte kuljetukset siirtymään raiteilta maanteille. Tämä kääntyy itseään vastaan ja me vastustamme. Hello. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych chtěla poděkovat panu komisaři za Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissaaria hänen esityksestään. Ja olen sitä mieltä, että turvallisuus, ulottuvuus on äärimmäisen tärkeä ulottuvuus, tuen turvallisuutta, samoin kuin toimia, joiden avulla eh, voidaan parantaa näkyvyyttä. Mehän puhumme tässä eh, tieliikenteen haavoittuvaisista asianomaisista muun muassa yhteen törmäyksistä polkupyörien kanssa. Rekka saattaa helpostikin tönäistä pyörän tieltä. Tätä tapahtuu aika useinkin. Ja jos me suhtaudumme vakavissamme, <clears throat> tarkoitamme mitä sanomme, kun sanomme, että haluamme vähentää vakavien onnettomuuksien lukumäärää teillä, niin Kyllä tähän täytyy todella puuttua käytännössä. Äh, Viittasin myös tähän painoasiaan. Kuten sanoitte, osa ajoneuvoista on ylipainoisia. Sillä on kielteinen vaikutus teiden laatuun ja myös tieturvallisuuteen. Täällä on puhuttu gigarekoista – olen yhtä mieltä niiden kanssa, jotka suhtautuvat varauksellisesti niiden. voorzitter. Um, ja, de Bakker. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensin haluan kiittää komissiota eh, siitä, että se on tällaisen hyvän ehdotuksen nyt tehnyt. Me voimme näin eh, uuden ja innovoida kuljetuskalustoamme ja ottaa erityisesti nyt turvallisuusnäkökohdat entistä paremmin huomioon. Hyvä. Mutta täällä on nyt kuultu joitain eh, seikkoja, jotka hiukan häiritsevät tällaista eurooppalaisen mielistä, nimittäin näiden jättiläisrekkojen tilanne, kun ajatellaan, että me haluamme lisää Eurooppaa, integroidumpaa Eurooppaa, myös kuljetusaloihin, niin nämä, jotka sitä Eurooppaa aina haluavat, nyt sitten haluavat estää rekkojen kulun rajojen yli. Eli minä en, tämä, tämä on käsittämätöntä. Tietoisesti valitaan, että halutaan puolustaa vain yhtä kuljetus mallia, mutta mehän olemme halunneet Euroopassa jo vuosien ajan ajaa eh, yhteen sopivuutta ja sitä, että kuljetuksia tapahtuu eri välineiden kautta. Kun ajatellaan tätä ehdotusta ja sitä, että eh, vaikuttaa siltä, että jotkut täällä vastustavat tehokasta yhteiseurooppalaista kuljetusjärjestelmää, nimittäin vihreät ainakin vastustavat, ja, ja tämä on hyvin valitettavaa. Minun kysymykseni on hyvin selkeä. Minun mielestäni tämän täytyy olla mahdollista. Näiden eh, ekokombien, niin kuin niitä voidaan myös nimittää näiden suurten yhdistelmärekkojen, täytyy voida liikkua myös eh, rajojen yli. Ja eh, jos meillä kerran on infrastruktuuri ja turvallisuus kunnossa, niin miksi ihmeessä nämä rekat joutuvat pysähtymään rajoille? Siinä ei ole mitään järkeä kun puhutaan tästä 44 tonnista, Tästä ei nyt ole paljoakaan sanottu. Mietin, että miksei minun mielestäni tässä ehdotuksessa meidän täytyy pyrkiä olemaan tehokkaita ja pohtia sitä, että miten voimme ottaa lisää askeleita toimivilla yhteisillä kuljetusmarkkinoilla, koska tämä kaikkihan on kuluttajan edun mukaista. Ja yritykset itse sitten päättävät, minkä kuljetustavan tuotteilleen valitsevat, mutta mm, älkää nyt rakentako lisää rajoja Euroopan äh, sisämarkkinoille, kuljetussisämarkkinoille. Thank you very much. Kiitokset. Nyt komission sen annan tämän teille takaisin. 90 prosenttia teidän ehdotuksestanne näyttää olevan lämpimästi tervetullut, mutta sitten on myös poliittista hajontaa. Se oli, tuli selkeästi esille. Se, tässä meidän ryhmämme tässä valiokunnassa me syyttävätkin monista asioista, joten voitte havaita, mikä on tuo poliittinen mm, tilanne, joka teitä odottaa. Olkaapa hyvä. <coughs> Kiitokset, hyvät jäsenet. Poliittisesti tämä ehdotus tosiaankin voidaan jakaa kahteen. Toiseksi tämä tarkoittaa turvallisuuden parantamista, ympäristökysymyksiä, rekkojen rakentamisesta ja saa näitä kaikkia muita hyviä asioita. Ja sitten taas kun olemme komissio on alkanut, uusi komissio on alkanut toimintansa, niin tämä lähti liikkeelle ja siihen vihreät kansalaisjärjestöt ja tie, ympäristö ja turvallisuus kansalaisjärjestöt todella meitä ajavat. Ja tässä sitten puhuttiin myös rekkojen valmistamisesta ja suunnittelusta, joka sisältyy ehdotukseemme. Täällä esitettiin kysymys painosensorista ja valvonnasta ja täytäntöönpanosta. Tietysti tämä on aina ikuinen kysymys. Huomauttaisin, että viime vuosien aikana rajaan ylittävä täytäntöönpano tieliikennekysymyksissä on huomattavasti parantunut ja me olemme ottaneet ähm, äh, poliisien tyytyväisyyden saavuttaneen direktiivin rajat ylittävästä liikenteen, liikennesääntöjen täytäntöönpanamisesta ja tietysti tässä puhutaan nopeudesta, turvavöistä, alkoholista ja punaisesta valosta, nämä, näistä neljästä synnistä, mutta tosiaan voidaan nähdä, että tämä, tässä on päästy eteenpäin ja minä olen itse osallistunut tuollaiseen suureen hankkeeseen, jossa puhuttiin myös rekkojen eri parametrien tarkistamisesta ja valvonnasta valvomisesta. No, mutta to, toki tämä on iänikuinen kysymys, eikä mikään koskaan ole täydellistä ja meidän täytyy päästä tästäkin eteenpäin. No, täältä esitettiin kysymys siirtymäajasta ja valmistajista. Foster esitti tämän kysymyksen. Jotkut valmistajat jo ovat suunnitelleet näitä uusia rekkoja. Hetkinen, Man oli yksi näistä valmistajista ja voitte käydä heidän verkkosivuillaan katsomassa. Me emme ole määrittelemässä mitään siirtymäaikaa emmekä aika rajaa muutenkaan siihen, että nämä, joita, jota ennen näitä uusia rekkoja ei voisi ottaa käyttöön. Jotkut valmistajat juuri nyt valmistelevat uusia malleja, kehittelevät uusia malleja ja haluavat ihan mielelläänkin ottaa nämä uudet mallit käyttöön ja uskoisin, että nämä ensimmäiset uudet mallit saamme nähdä pikapuoliin, mutta ja tietysti nämä ovat aika kalliita. Ja tässä on 15-20 vuoden aikaakin tarjolla, mutta e, tässä halutaan ympäristöön ja uuteen teknologiaan kiinnittää huomiota ja toivottaa ne tervetulleeksi, mutta uudet rekat voidaan ottaa käyttöön niin pian kuin valmistajat vain ovat valmiita niitä markkinoille tuomaan. Ja sitten toinen osa tietysti on tämä rajat ylittävä kysymys ja minun täytyy huomauttaa, että tästä on käyty hyvinkin vilkasta keskustelua komissiossa, otammeko tämän mukaan vaiko emme. Ja meilläkin on niitä vahvoja mielipiteitä esitetty, ettei tätä pitäisi ottaa mukaan, koska se tarkoittaa sitä, että kaikki myönteinen tässä direktiivissä ikään kuin uppoaa rajat ylittävään ongelmaan. Ja minä pyydänkin teiltä sitä, että jos te poliittisina päätöksentekijänä tässä nyt olette mukana, niin toivon, että me emme hylkäisi näitä myönteisiä muutoksia joita kaikki ympäristö- ja tieturvallisuus, kansalaisjärjestöt peräänkuuluttavat ja myös valmistajat peräänkuuluttavat. Minä olin tämän ehdotuksen mukaan ottamisen puolesta, koska tässä vuosi sitten komissiota arvosteltiin kovasti siitä, että me halusimme pyrkiä ratkaisemaan tämän vain kirjeen ja tiedonannon kautta. Ja te sanoitte komissiolle, ei näin voi tehdä. Tästä tarvitaan lainsäädäntötekstiä ja parlamentin täytyy osallistua tähän tekstin arviointiin. Ja nyt juuri on kyse siitä. Tässä on tämä meidän ehdotuksemme. Tätä on parlamentti pyytänyt liikennevaliokunnan kautta, joten teillä on kaikki poliittinen selviys asiasta ja te voitte nyt tätä tätä rajat ylittävää kysymystä arvioida. Tämä ei ole ehdotus tässä ehdotuksessa ei ole vaikutusten arviointia, eikä ole mietitty Euroopan kattavia jättirekkojen standardeja. Meillä on olemassa myönteisiä tutkimuksia ja kielteisiä tutkimuksia asiasta, mutta komissio ei ole ottanut vielä ähm, sitä askelta, että näistä suurista jättirikoista ryhdyttäisiin luomaan mitään uutta standardia siitä, että ne saisivat ajella missä päin Eurooppaa vain. Eli jäsenvaltioilla on tämä valinta käsissään. Ja sitten Itä, Itävalta, no se on varmasti hankalin valtio juuri tässä äh, kysymyksessä äh, ja äh, sijaintiinsa kautta vuoristoonsa takia ja niin poispäin. Totta kai Itävallalla on oma sanavalta asiassa, jos se ei hyväksy näitä, näitä omille teille, niin silloin nämä rekat eivät saa tulla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 In la- niin, hyvät ystävät, viime komissiossa minä vastasin myös rakennuspolitiikasta ja monista muista ikävistä asioista, eli juuri tällaisi, tässä Berleimontissahan oli silloin juuri todellinen tulipalokin, ja, ja silloin juuri nämä hälyttimet syttyivät ja meillä, meillä järjestettiin tällaista koulutusta ja niin poispäin tuon tulipalon jälkeen asenne muuttui. Something is burning. No, no. And, and 2000 people. 2000 ihmistä evakuoi, evakuoitui hyvin nopeasti tuosta valtavasta rakennuksesta. Sitä ei aikaisemmin koskaan tapahtunut. No joka tapauksessa sitten näistä jättirekoista mielestäni jos jäsenvaltiot ovat, jäsenvaltiot ovat riittävän vahvoja päättämään tästä asiasta. Meillä on kolme valtiota, jotka ovat nämä hyväksyneet, kaksi jäsenvaltiota ovat aloittaneet tästä nuo keskustelut, mutta jos ajattelen itseäni nyt paikallisena poliitikkona, niin tämä on niin vahva asia, ettei kukaan voi pakottaa jäsenvaltioita And, uh, and of course, uh, but technically you should also, of course, if you want to... Ja jos haluatte nämä kaikki tekniset näkemykset saada tietoonne, niin varmasti voitte ottaa, mennä tuonne ACAan siis kuljetusvälineitä valmistavan liiton sivuille. Sieltä voitte löytää nuo kaikki heidän näkemyksensä ja näyttää siltä, että ei ole niin varmaa se, että tuo paino olisi suoraa kokoon liittyvä kysymys. Tämä liittyy myös rakennustyyliin. Construction of axles and myös akselien ja renkaiden rakentamiseen ja minkälaista painetta siitä sitten syntyy tienpintaan. Joka tapauksessa nämä, tämä ehdotus ei ole siis sallimassa suurempia rekkoja ka- kaikkialle, kaikkiin unionivaltioihin. Tämä, tätä kysymystä meidän oikeudelliset asiantuntijamme ovat arvioineet. Laki ei sitä kiellä, mikäli kahden väli, valtion välillä näin jo tapahtuu. Jokuhan esitti kysymyksen siitä, että tämä itse asiassa koskee ainoastaan eksplisiittisesti yhtä rajaa, jota, joka voidaan ylittää näillä, ajoilla, näillä laitteilla. No sitten näistä Eurovinjet